vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta kaksi alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestyksellä Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Die Abstimmung ist Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta seitsemän alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 11, 12, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämän, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 15 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 16 kuudessa osassa kaikki nimenhuolto äänestyksellä. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Viidesosa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kuudesosa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 17. kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 18, seitsemässä osassa, kaikki menut äänestyksellä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänet ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Neljäsosa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Viidesosa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kuudessa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seitsemäs osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta tarkistus neljä nimenhoitoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti on näin rauennut. Kohta 21 alkuperäinen teksti kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksellä ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 22 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 23, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 24, neljässä osassa, ensimmäinen osa puolesta, puolesta, vastaan, Tarkistan tämä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää se ehkä hyväksyttiin, kuitenkin tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ko- kolmas osa äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Neljäsosa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 25, alkuperäinen teksti. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26. alkuperäinen teksti. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 27 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan toinen osa kohdasta 27. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Kohta 28, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 30 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistan. Äänestys alkaa. Äänestys on... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 34 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta tarkistus nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Alkuperäinen teksti on rauennut. Kohta 36 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksellä. Osa yksi, nimen, äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tartus 12 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tartus 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin on alkuperäinen teksti rauennut. Kohta 49 viidessä osassa nimenhuutoäänestyksellä ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko nyt kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Suuri toive siitä, että toimisen hitaammin on esitetty. Kollegin. Hyvä kollega. Minä kovasti myöskin täyttämään teidän toiveenne. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. Neljäsosa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Viidesosa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 50. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty alkuperäinen teksti raukeaa. Tarkistus kahdeksan kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy toinen osa nimenuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Alkuperäinen teksti on rauennut kohta 58 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Äänestys alkaa. Tarkistus. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Alkuperäinen teksti on rauennut. Kohta 61 kolmessa osassa nimenomaan äänestyksellä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 62. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää tarkistutaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa äänestyksellä Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 67 osassa kaikki nimenhuuto äänestyksellä ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmas osa Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 70 alkuperäinen teksti kahdessa osassa äänestyksellä Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 74, valkoperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 76, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa nimenuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoisen kappale A kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoisen kappale B kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jonathan kappale I kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jonathan kappale K kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastus kolme tarkastetaan, tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin alkuperäinen teksti on rauennut. Jodonsa kappale O puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdantossa kappale P, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantossa kappale S, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Päätösohjelma kokonaisuudessaan äänestyksellä. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Wir kommen dann zum Bericht. Nyt tulemme Ernst Garcian mietintöön, joka koskee radioaktiivisuuden korkeimpia arvoja onnettomuuden sattuessa rouva kollega Rivasi. Zur Geschäftsordnung. Työjärjestyspuheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kertoa kollegoille, että tämän mietinnön osalla on ollut suuria vaikeuksia. Tämähän koskee elintarvikkeiden radioaktiivisuutta ydinonnettomuuden sattuessa. Tämän mietinnön osalta olemme pyytäneet paikalle Eurottomin asiantuntijoita. He eivät halunneet tulla paikalle. Komissiota pyydettiin nimittämään näitä asiantuntijoita ja sanottiin, että se oli mahdotonta, oli aivan mahdotonta antaa näiden asiantuntijoiden nimiä. Kuitenkin asia on tärkeä. Haluaisin, että suhtaudumme tähän hyvin kriittisesti. Tämä ei nyt ikävä kyllä ollut tämä äh, mikään työjärjestys. Äh, puheenvuoro Unblock. Aloitamme ensimmäisestä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistukset 1-3 äh, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5, nimenhuutoäänestys. Möchten den Witz zu Protokoll geben? Jotain pöytäkirjaanko? Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11, äänestys, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 16 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 54 nimenhuutoäänestys äänestys alkaa Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 55. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 57 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys komission ehdotuksesta näin muutettuna äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntö, päätöslauselmaehdotus, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Pikkuhetki. Hyväksytty. Kollega Fox. President, I want to prepare... Puhemies, haluaisin ehdottaa, että otamme seuraavaksi tämän Redan mietinnän ja muut lykätään syyskuuhun. Teidän luvallanne haluaisin selittää, miksi. On aivan järjetöntä, että meillä on 25 minuuttia äänestystä tiistaina ja sitten torstaille kaksi tuntia äänestystä koskien valiokunta-aloitteisia mietintiä ja päätöslauselmia. None of which are time critical. Mi- mikään näistä ei ole kiireellinen. Hyvä puhemies. Meidän pitäisi järjestää tilanne niin, että äänestämme enemmän tiistaina ja vähemmän torstaina. Ehdotan, että Reda seuraavana ja muut lykätään syyskuuhun. Herr Kollege Fox. Hyvä kollega Fox. Minä haluaisin nyt kerran selkeästi sanoa, että ei pidä paikkaansa, että me, me täällä näistä päästäisimme. Puheenjohtajakokous päättää näistä asioista ja te pystytte näkemään äänestysluettelot ja äänestyksen pituus johtuu lähinnä siitä, kuinka paljon ryhmät ovat pyytäneet kohta kohdalta äänestyksiä tai erillisiä äänestyksiä. Eli emme me kykene etukäteen täällä suunnittelemaan, kuinka paljon pyydetään kohta kohdalta ja nimenhuutoäänestyksiä. Eli itse asiassa koko äänestyksen pituuteen vaikuttaa nimenomaan ryhmä, että voidaan toki äh, tätä äh, arvostella, mutta älkää syyttäkö kuitenkaan meidän äh, toimihenkilöitämme täällä. Herra Fox, minä tulkitsen tämän nyt niin, että te ensinnäkin pyydätte, että äänestäisimme ensin Redan mietinnöstä ja sitten toisekseen, että siirrämme muut äänestykset. Eli äänestetään näistä erikseen, sopiiko? Eli se, että Redan äänestyksestä äänestetään nyt puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Selvä, tarkistetaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ich gehe davon aus, dass der zweite Oletan sitten, että toinenkin pyyntö on tällä hoidettu. Siirrymme pääomamarkkinaunionin tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kahdeksan nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksitoista. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 50 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja päätöslauselma näin muutettuna Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten päätöslauselmaehdotus liittyen Euroopan turvallisuusagendaan. Päätöslauselmaehdotus Libe-valiokunnasta tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Se oli hyvin selvää, mutta okei, tarkistetaan. Tarkistus 10, koneellinen tarkistus, äänestys alkaa. Ootko kaikki äänestäneet? Tarkistus 10. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 11 äänestys, Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä ei ole nyt selvää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti on hoitunut näin. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kohta viisi alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Olisi kovin miellyttävä, jos SND ryhmästä saisi aina jonkinnäköisen vihjeen siitä, että minkä suuntaan ollaan menossa. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. todennäköisesti hylätty, mutta meidän täytyy tarkistaa tämä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 15. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kahdeksan alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. On nyt todella vaikea nähdä, eli tarkistetaan. Äänestys alkaa. Nähtävästi nyt äh, kaikki ryhmät eivät, tätä, eivät nosta käsiään kunnolla. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy hylätty. Kohta 10 alkuperäinen teksti kahdessa osassa, nimenhuutoäänestyksenä ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestyksenä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mm. Hylätty. 37. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 38 täydennyksenä, ei korvauksena. Puolesta Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti äänestyssä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Äänestys alkaa. tarkistamaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 19 alkuperäinen teksti kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 20 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 21 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Kohta 22 alkuperäinen teksti äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24, kohta 24 alkuperäinen teksti äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme tarkistuksen kaksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äh, ensimmäinen osa alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Kohta 26.1. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksyt. Tarkistus 18, nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kohta 27 nimenhuutoäänestys, alkuperäinen teksti, äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 29 alkuperäinen teksti puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 31 kohta nimenhuuto Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 äänestys Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan nähtävästi hyväksytty, mutta tarkistamme sen. Eli tarkistus 20, koneellinen tarkistus, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 40 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti 35 kohta. äänestys Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 36 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Kaksikymmentä viisi 38, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Aha, oli minun vikani. Anteeksi. Hyppäsin kohdan 25 ylitse. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Nyt kohta 38 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41. nimenhuuto Äänestys äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 40 alkuperäinen teksti kolmessa osassa kaikki nimenhuuto äänestyksenä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Hyväksytty kolmas osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 27 nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti on hoitunut näin. Kohta 46 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kohta 48 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta 50 alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 30 puolesta, vastaan, tarkistamme, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Johdetaan osan kappale C, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdantaa osan kappale D, johdantoosan kappale C, alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. C, C. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joo, nyt on kappale D. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Niin, en nyt saa minkäännäköisiä merkkejä enää tuolta isolta ryhmältä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. No niin, hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantosan kappale H, alkuperäinen teksti, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Johdanto-osan kappale I, alkuperäinen teksti puolesta vastaan, mm. tyhjää, hylätty. Tarkistetaan Jortousan kappale I. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 42 nimenhuuto, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten päätöslauselma ehdotus näin muutettuna äänestys. Äänestys alkaa. Wer möchte sich Die Abstimmung ist, es möchte sich niemand. Ei kukaan sillä halunnut puheenvuoroa nähtävästi, eli äänestys alkaa. Ja kun kaikki ovat äänestäneet, päätän nyt tämän äänestyksen. Se on hyväksytty. Sitten siirrymme komission työohjelmaa 2016 ja edustaja Guerrero on pyytänyt puheenvuoron. Regie. Regie, Herr Guerrero. Herra Guerrero, hän Pystö käyttämään mikrofonia no nyt. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin pyytää, että tämä äänestys, joka koskee komission työohjelmaa, että sitä lykättäisiin syyskuuhun. Tarkoituksena on pyrkiä pääsemään sopimukseen, joka nautti siis lauseimmasta, laajemmasta konsensuksesta, jossa paremmin olisi mukana yhdessä jaetut prioriteetit eri poliittisista ryhmistä. Kiitos, kollega. Kiitos, kollega Guerrero. Uskoakseni teette tämän estyksen ryhmän nimissä. Ja silloin artiklassa 19 kohta yksi määräys on tätä kautta täytetty ja voimmekin nyt sitten salli, että joku puhuu tätä vastaan, joku puolesta. Kuka haluaa puhua puolesta? Kollega Eichhout. Uh, Yleisesti en jo teimme näin vuoden 2015 työohjelman kautta olisi hyvä että saisimme vähän lisää aikaa, eli tuen pyyntöä koskien lykkäystä syyskuussa. Vielen Dank, Herr Kollege Eickhout. Eine Gegenrede, möglichst von anderen. Haluaako joku puhua vastaan? Kollega Ford. Having... Kun olen ollut johtamassa neuvotteluja ryhmien välin tästä asiasta, on minusta todellakin häpeä, että me nyt lähdemme, lähdemme pois neuvottelupöydästä maanantai-iltana koska S ja D ja EPP päättivät, että heidän kannaltaan yhteinen teksti jollekin olennaisesti sellainen, että se edusti heidän näkökantojaan. Ja sitten yksi ryhmä kieltäytyi allekirjoittamasta tekstiä. Olin paikalla, en kyllä ymmärrä, mitä lisää voittaa sillä, että palataan asian käsittelyyn syyskuussa. Kiitos kollega Ford. Äänestämme. Kuka äänestää heidän kerron esityksen puolesta? Vastaan. Tyhjää se on hyväksytty. Herr Kollege, kollega, olisiko mahdollista, että äh, käytäisiin hiukan äh, pienempää äänestyksen äh, äänen, äänen voimakkuutta, koska kyllä kuulen kuut, muutenkin. No niin, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt tulemme sitten päätösasemaan, joka koskee Jemenin tilannetta. Meillä on yhteen päätösasemaisitys kuudelta ryhmältä. Kohta kolme kahdessa osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. Tarkistus kaksi, puolesta, suullinen tarkistus kollega Kusop muilta. Oletan siitä, että se on olemassa kilaisena. Herra kollega, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Quería presentar... Kiitoksia puhemies. Haluaisin tehdä tähän tarkistuksen kaksi suullisen tarkistuksen, joka kuuluu näin. Ilmaisee huolensa liittyen tiiviiseen EUn asekauppaan monien alueen maiden kanssa pyytää, että neuvosto varmistaa, että pidetään kiinni Euroopan unionin yhteisestä kannasta, joka koskee aseviennin valvontaa, että se ryhtyy toimiin, että kaikki jäsenvaltiot täysin kunnioittaisivat tätä yhteistä kantaa. Kiitos. Gibt es Einwände? Onko huomautettavaa? Vastustaako joku? Das sind 40 bedauere pahoittelen kovasti, oli kakkuussa per muissa, oli 40. No niin, siis tarkistus kaksi alkuperäisessä muodossa puolesta vastaan. Näyttäkääpä nyt hiukan selvemmin. Kysymys on tarkistusta kaksi. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme. Kyllä minä annan tarkistaa tämän, mutta jos ryhmä, joka ei vaivan nostamaan kättään, pyytää tarkistuksia, niin minusta se ei kyllä ole kovinkaan urheilullista. No niin, äänestys alkaa tarkistuksesta numero kolme. Äh, taksi. Kolme. Kolme. We, have, we did two. We did two. Es geht um den... Kysymys on tarkistuksesta numero kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Jotossa kappale E. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Jotossa kappale G. Puolesta, vastaan, tyh, tarkistamme. Äänestys alkaa. Johdantasan kappale G. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. H. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Päätösohjelma kokonaisuudessaan muutettuna. Äänestys alkaa. Anteeksi, kukaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt tulemme sitten äh, Pejon mietintöön. Aloitamme kohdalla yksi yhdeksässä osassa ensimmäisen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty neljäsosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Muutosat nimenhuuto äänestyksellä, neljä osaa siis. Viidesosa äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kuudessa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seitsemässä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kahdeksasosa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. todennossa nimenomaan äänestyksessä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta kuusi, palkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 tyhj- Puolesta vai vastaan, herra Fleckenstein? Vielä kerran kohta 13. Kuka on puolesta? Vastaan. Nyt se on hyväksytty kohta. 15. Neljässä osassa. Esnets. Kappale 13. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kappale 15, neljäsosassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, Osa-äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljäsosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 19, alkuperäinen teksti. Tarkistetaan toinen osa. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 19 alkuperäinen teksti, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 25, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 44, kolmessa osassa ensimmäinen osa. Olenpa herra iloinen, että herra Guerrero on mukana, mutta te ette te enää ole. En puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdan tuossa kappale K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselma kokonaisuutena näin muutettuna nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme Kukanin mietintöön. Kappale 4, alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puol- nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 6, eh, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksy toinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme, eh, suullinen tarkistus kollega Kukanilta. Kyllä, suullinen tarkistus 582 paikka, mikrofoni. Chairman, very small... Kiitoksia puheenjohtaja. Erittäin pieni tarkastuskohdassa. Seitsemän, toinen rivi. Sana for poistettu ja sitten sana with willing on pantu tähän joten vetoaa varapuheenjohtajan korkean edustajan, että kehittäisivät ehdotuksia yhteistyölle halukkaiden naapuri, EU-naapureiden kanssa ja niin edelleen. Toivottavasti tämä voidaan hyväksyä. Gibt es Einwände? Vastustaako kukaan? En näe. No sitten äänestämme tästä tarkistuksesta näin muutettuna puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kappale 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kappale 11 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Toinen osa, kappale 11. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 14 kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 15 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 20, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 26.2. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 31 nimenhuutoäänestys on äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksy toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 58, alkuperäinen teksti kolmessa osassa, e, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksyt toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantoiskappale L puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantoiskappale M puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdan tuossa kappale P kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten päätöslauselma näin muutettuna nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme Reedan mietintöön. Kappale 7 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ka- toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 10, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan. Tarkistetaan tämä, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty kappale 11 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta vastaan. Tämä on tiukka. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 kolmesosassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta toista osaa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 16, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 18, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 19, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27. Meillä on suullinen tarkistus kollega Hannibalilta. Olkaa hyvä. Ah, pite. Thank you, President. Kiitoksia puhemies Haluaisin lisätä tämän kappaleen loppuun sen, että uskoo, että sikäli kun taiteilijat ja esittyvät taiteilijat ja heidän oikeutensa siirretään, niin pitäisi olla myös olemassa oikeus korvaukseen. Ja yleisesti ottaen tämä on niin, että taiteilijat ja esiintyvät taiteilijat voivat saada korvauksia – sisällöstään, kun sitä suoratoistetaan internetissä, siis yleisesti jotain se on musiikkia. Gibt es Einwände? Sehe ich. Vastustaako joku? Das sind genug. Sie brauchen Se riittää. Voitte jäädä istumaan. Sorry. Ah, okay, dann brauchen wir auch keine. No sitten meidän tarvitsee äänestää siitä kohta 20, kappale 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 38, alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenuuta äänestyksen, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. 43 osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 kahdessa osassa, Me juuri äänestimme äh, kappaleesta 43 osa. 43 osa. Eihän se auta, jos te huudatte. Minä yritän tämän selittää teille. Äh, niin, täällä on kolmas osa. Kolmas osa muistuttaa tässä yhteydessä näistä poikkeuksista. Recalls in this context for these exceptions. Tämä on se kolmas osa. Ja ainakin tässä äänestyslistassa, joka minulla on, se on täällä. EPPkin nyökyttelee, muutkin nyökyttelevät. Kääntykää palveluyksikön puoleen. No niin, kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 46, tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti, no tarkistetaan, tarkistus kolme. Äänestys alkaa. äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus nel- eh, kohta 46, alkuperäinen teksti, nimenhuuton äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 51 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 59 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Lätty. Hyvä kollega Sarvamaa, työjärjestyspuheenvuoro oletan. Chair, Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni puhemies toimii todella hienosti tänä iltapäivänä. Pyrkii mahdollisimman nopean toimintaan. Nyt olettaen, että te ette halua käyttää koko torstai-iltapäivää täällä salissa, vetoaisin teihin, että kaikki nostaisivat kätensä ylös, kun silloin puhemies pyytää, että äänestetään. Kiitos. Kiitoksia kollega Sarvamaa. Äh. Sitten 67 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puol- nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantoisen kappale G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale O kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale R kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma näin muutettuna nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme JIPin mietintöön. Meillä on ensinnäkin vaihtoehtoinen päätöslauselma luonnos, nimittäin tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten varsinainen päätöslauselman luonnos tai kappale 25 alkuperäinen tekstiä ja kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys niin äänestys alkaa.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 tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. osan kappale K, tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten päätös, lausuma näin muutettuna kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Sitten menemme viimeistä edelliseen mietintöön Burundin tilanne. Meillä on tässä päätöslauselmaesitys seitsemältä ryhmältä ja suljen tarkistus kappaleeseen kaksi kollega Micheliltä. Kollega Michel. Mikro. Olen tarkistus, joka mielestäni päivittää tätä tekstiä, koska Burundin vaalit on pidetty, joten ehdottaisin, että korvataan on vakavasti huolissaan sanoilla tuomitsee. Gibt es Einwendungen? Vastustaako kukaan? Ei näytä olevan. Sitten äänestämme kappalista kaksi tässä muodossa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausuma kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme päätöslauselmaa luonnokseen liittyen Srebrenicaan. Koko yhteinen esitys viideltä ryhmältä. Kappaleen kuusi jälkeen meillä on suullinen tarkistus kollega Jakovcicilta. Olkaa hyvä. I just want to invite you. Haluan vain pyytää teitä tukemaan kahta suullista tarkistusta, koska eilen tehtiin kaksi tärkeää päätöstä ja ne täytyy sisällyttää tähän päätöslauselmaan. 6a valittaa, että YK on turvallisuusneuvosto, jolla on päävastuu kansainvälisen rauhan ylläpitämisestä, ei onnistunut hyväksymään kansanmurhan muistotilaisuuteen liittyvää päätöslauselmaa. Ja sen se on päättänyt, että vaikka kansainvälinen tuomioistuin on päättänyt, että Srebrenican rikokset olivat kansanmurha. Ja toiseksi voimakkaasti että Bosnia-Herzegovinan ministerin tekemää päätöstä, 11, että 11.7. julistetaan surupäiväksi Bosnia-Herzegovinassa. Äänestäkää näiden puolesta, olkaa hyvät. Gibt es Einwände? Vastustaako kukaan? Ei näytä vastustavan. Sitten äänestämme tästä suullista tarkistusta tässä muodossa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Päätöslausuma kokonaisuudessaan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kiitän kaikkia. Meillä meni tähän nyt 84 minuuttia. Jos olisimme vielä neljä voineet säästää, niin olisimme äänestäneet 80 minuutissa. Nyt pyytäisin, että kaikki kollegat lähtevät.